Pereira mietinnössään on no, ottanut esiin. Ja tehokas katastrofien torjunta oli tästä yksi esimerkki. Kiitän esittelijän tekemästään työstä vielä jälleen kerran. Kiitos komission jäsen. Näin keskustelu päättyy. Kiitos esittelijälle. Äänestämme huomenna puolilta päivin. Nyt viimeinen kohta esityslistalla. Teo Karusin mietintö aiheena köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen kehitysmaissa. Ensin puheenvuoron saa esittelijä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Mrs. Theocarous, you have the floor. So, Πρόεδρε, είναι Kiitoksia, puhemies. Afrikassa ja myös muualla maailmassa vallitsee suuri köyhyys ja siellä on myös hyvin suuria ongelmia vajeen vuoksi. Ja koko järjestelmät ovat erittäin heikossa tilanteessa ja Euroopan unioni voi monin tavoin auttaa köyhyyden vähentämisessä ja työpaikkojen luomisessa ja Euroopan unionin on luonnollisesti autettava sitä puolta maapallon väestöstä, joka elää köyhyydessä kehittymättömissä maissa. Ja kyllä kolmannen maailman kehittyminen hyödyttäisi myös Euroopan unionia itseään kovasti. Esimerkiksi työpaikkoja luomalla voidaan vähentää kontrolloimatonta, valvomatonta siirtolaisvirtaa ja ihmiset ehkä haluavat jäädä kotimaihinsa, jos siellä on työtä. Ja kehitys merkitsee myös demokratiaa ja demokraattisia toimielimiä ja ihmisoikeuksia, lasten oikeuksia ja myös yhteiskunnan keskikenttä tulee suurempaan merkitykseen. Eli Tämä kaikki liittyy yhteen myös koulutus ja se, että saa vapaasti valita, missä haluaa olla. No AIDS ja HIV ovat levinneet valtavasti ja ovat myös tässä köyhyyden noidan kehässä tärkeä kysymys, merkittävä seikka. Kyllä me voimme vähentää köyhyyttä ja saada kehitykselle siivet, jos näin haluamme. Kansainväliset konferenssit keskustelevat tästä aiheesta ja me olemme myös tehneet omia ehdotuksiamme ja teemme kompromissiehdotuksia. Oli muuten joukko tarkistuksia, joita en voi hyväksyä ja joukko yksityiskohtia, ähm, jotka nyt eivät käytännössä ehkä paljoa merkitse, jos todella haluamme puuttua köyhyyteen. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt menettely ilman puhujalistaa. Basescu, Basescu, olkaa hyvä. Domnule președinte, domnule comisar, în condițiile actualei crize economice... Puhemies, komission jäsen, nykyisen talouskriisin oloissa elintarvikkeiden ja polttoaineiden hinnat nousevat ja monet ihmiset ovat ajautuneet köyhyyteen. Tämä on valtava ongelma kehitysmaille. Vaikkakin Euroopan unioni on suurin kehitysavun antaja, niin kuitenkaan köyhyyden vastainen taistelu ei etene riittävän nopeasti. Strategiaamme on korjattava, tarvitaan innovaatio tiivistä strategiaa. Kun ajatellaan vuosituhat tavoitteita, niin niiden pohjalta meidän pitäisi kehittää mekanismeja, jotka voisivat nopeuttaa köyhyyden vastaisen taistelun etenemistä. Oma kotimaani on EUn kautta liittynyt rintamaan avun antajien joukkoon ja Moldavalle muun muassa annettu valtavasti apua. Uh, nyt vain korostaisin sitä, että näissä keskusteluissa, jos on osallistunut aiempaan keskustelukohtaan, niin ei enää saa puheenvuoroa, mutta olen nyt avokätinen tänään. Edustaja Jaar. Kiitän äh, puhemiestä tästä avokätisyydestä ja pidän huolta sitä, että puhun vain minuutin. Niin, haluaisin puhua vielä hiukan maataloudesta. Maatalous on tärkeässä roolissa köyhyyden torjunnassa maailmassa. Maatalous tuottaa elintarvikkeita ja se on hyvin ratkaisevassa roolissa. Kestävää maataloutta varten tarvitaan kuitenkin maataloustuotteille maailmanmarkkinoilla kunnolliset hinnat. Kunnolliset hinnat ovat hyvin tärkeä talouden edellytys – toimivan maatalouden äh, perustamiselle kehitysmaissa. Ja tätä varten tarvitaan tietenkin myös äh, ähm, vakaat poliittiset olosuhteet ja ähm, korruption äh, torjuntaa. Näin voidaan vähentää köyhyyttä. Sitten vielä sananen vientituista. Menneisyydessä EU on tehnyt virheitä, nyt kuitenkin tunnustanut virheensä ja muuttanut toimintaansa. Ja on väärä, väärin syyttää näistä vietituista maataloutta. Kiitos. Kiitoksia Nikolasic. Thank you, Mr. Chairman, Mr. Commissaire Barnier. Kiitoksia puhemies komission jäsen Barnier. Investoinnit, joita tehdään terveydenhoidon parantamiseksi ja muiden demokraattisten instituutioiden luomiseksi kehitysmaissa, ovat investointeja, kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi kokonaisvaltaisesti katsottuna. Ikävä kyllä kehittyvien maiden talous ja myöskin eh, kehitysavun taso eivät millään tavalla heijastele edessä olevien haasteiden eh, tasoa. 20 prosenttia on vaadittu sijoitettamaan nimenomaan terveydenhoitoon ja koulutukseen, koska ne luovat pohjaa kaiken tyyppisen kehityspolitiikan. Meidän täytyy varmistaa, että kehitysapumäärärahoja ei vähennetä varsinkaan koulutuksen ja terveydenhoidon alalla. Jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden pitäisi enemmän sijoittaa rahaa tällaiseen toimintaan, koska nämä ovat kaikkein parhaiten haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten auttamiskeinoja. Senhor Presidente, a redução da pobreza e a criação de emprego nos países em desenvolvimento. Kiitoksia puhemies työpaikkojen luominen kehitysmaissa vaatii myös sitä, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ajavat sellaista yhteistyö- ja kehityspolitiikkaa, joka on aidosti solidaarista. Vuosituhat tavoitteethan epäonnistuivat, no se oli odotettavissakin, mutta se tarkoittaa sitä, että aihe on hyvin, hyvin kiireinen ja näistä puutteista on nyt päästävä ilman kunnollista terveys- ja koulutusjärjestelmää ilmaista ja kaikille kuuluvaa järjestelmää ja ilman äh, maataloussektorin vahvistamista köyhyys ei tule vähentymään. Ilman äh, talouden monipuolistamista ja tuotannon tukemista paikallisella tasolla ei voida luoda kestäviä työpaikkoja. On valitettavaa, että edelleen ne vähiten kehittyvät maat, jotka todella apua tarvitsisivat, eivät tukea saa. Niillä on kovasti velkoja ja nyt tarvittaisiin oikeudenmukaisuutta maailmaan. Komission jäsen, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Kollegani nimissä, Georgia Kievan nimessä, haluan kiittää kiittää esittelijää hyvin tasapainoisesta mietinnöstä, hyvin ajankohtaisesta aiheesta. Tämä aihehan on nostettu esille hyvin korkealla, korkeimmalla mahdollisella tasolla, nimittäin YKssa. Aivan oikeutetusti huolehditaan kansainvälisen yhteistyön menestyksestä niin, että saisimme luotua työpaikkoja ja vähennettyä köyhyyttä. Tämä on äärimmäisen ajankohtainen ja kiireellinen aihe, etenkin nyt kun kärsimme rahoitus- ja talouskriisistä ja öljyn hinta on noussut, raaka-aineiden hinnat ovat nousseet ja aivan niin kuin Basescu totesi, tietyt elintarvikkeet äh, ovat kallistuneet. Minä henkilökohtaisesti vastaan rahoitusmarkkina-asioista ja spekulaatiota keinottelua on kyllä elintarvikemarkkinoillakin ollut havaittavissa. Brysselissä tänä aamuna on käyty keskustelua tästä aiheesta ja johdannaistuotteiden sääntelystä on käyty keskustelua. Meidän täytyy päästä säännellympään tilanteeseen ja on päästävä keinotusta eroon. On aivan skandaalinomaista, minkälaista keinottelua käydään elintarvikkeilla ja siitä kärsijäksi tietenkin joutuvat eh, köyhimmät ihmiset, joilla ei ole minkäänlaista elintarvikeomavaraisuutta käytössään. Meillä on oltava tehokasta politiikkaa käytössämme niin, että voimme taistella myös sosiaalisia kriisin vaikutuksia vastaan. Komissio on antanut tiedonannon siitä, että sitoudumme auttamaan kehitysmaita. Tälle aloitteelle olemme saaneet tuen. Tämä osoittaa kuinka laaja tämä tehtävä on niin, että voimme tarjota suojaa kaikista alttiimmassa asemassa oleville myös sosiaalisesti. Meidän on myös toimittava pitkällä aikavälillä. Ja tämä oli varmasti edustaja Ferreiran puheenvuoron ydin. Ja kaikista heikoimpia meidän täytyy suojata pitkällä aikavälillä. Me olemme sitoutuneet vuosituhannen kehitystavoitteeseen ja myös huippukokouksessa nämä tavoitteet vahvistettiin niin ikään New Yorkissa. Meillä on oltava sosiaaliturvapolitiikkaa. Edustajat täällä siihen viittasivat. Nämä näkyvät neuvoston johtopäätöksissä hyvin merkittävässä roolissa. Komissio on vakuuttunut ja on oikeastaan mahdotonta taistella köyhyyttä vastaan, jos ei ota näitä kahta aspektia huomioon. Niin kuin varmasti muistatte oikein hyvin, arvoisa esittelijä, haavoittuvampien on oltava toimintamme ytimessä, kun pyrimme suojamaan heitä köyhyydeltä. Meidän täytyy saada aikaiseksi konkreettisia toimia keskustelujen sijaan. Meidän täytyy toimia niin, että avun antajat voivat äh, sitoutua esimerkiksi kehittämään sosiaalista sektoria ja näin nimenomaan siirretään varoja kaikista vaikeimmassa tilanteessa olevien käyttöön. Kyse on tuotantokapasiteetista maataloussektorilla niin, että voitaisiin tukea näiden maiden autonomiaa, suvereniteettia alueellisella tasolla. Kollega Pibalks tukee hyvin aktiivisesti tätä hanketta. Mietinnössä aivan oikeutetusti korostetaan arvoisa esittelijä, sitä kuinka tärkeä YK on kunniallisen työn agenda on. Me tuemme tätä aloitetta ja olen täysin samaa mieltä kanssanne, arvoisa edustaja, äh, todetessamme, että meillä on oltava eurooppalainen näkemys siitä, minkälainen sosiaaliturvan pitäisi olla. Olemme käynnistäneet jo pohjustavan työn, alustavan työn, joka on ensimmäinen askel kohti eurooppalaista sosiaaliturvaa ja tämäkin kohdistuu myös kehitysmaihin. Sosiaalisen talouden järjestöt varmasti voivat tarjota meidän käyttöömme myös innovatiivisia ratkaisuja. Hyvin tärkeää köyhyyden vähentämisessä niin ikään on tasa-arvo jäsenvaltiot ja komissio ovat tällä linjalla ja tästä syystä Kesäkuun 14. päivä hyväksyimme toimintaohjelman, jolla liitetään vuosituhat tavoitteisiin eh, lisäliite tasa-arvosta. Well, thank you very much, Commissioner. Thank you. Kiitoksia komission jäsen. Kiitoksia edustaja Teo Karus. Kiitoksia kollegat, kiitoksia tulkeille. Istunto päättyy. Seuraava istunto alkaa huomenna kello 9.